Herra puhemies. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die... Hyvät kollegat, istunto jatkuu jälleen. Osanotto voisi vielä parantua. Eilisen istunnon pöytäkirjat on jaettu. Onko niihin huomautuksia? Näin ei ole.